Proszę Państwa, jeśli możemy. No niin, hyvät ystävät, aloitamme. Nim przejdę do powitania naszych zacnych gości. Ennen kuin toivotan arvon vieraamme tervetulleeksi, ensimmäisen, ensin me käsittelemme tiettyjä lainsäädäntöasioita. Äänestys mietintöluonnoks, mietintö, mietinnöstä, lausuntomietinnöstä kohdassa seitsemän on siirretty 15. Marraskuuta, äh, maaliskuuta asti, koska varjoesittelijät viimeistelevät vielä kompromissitarkistuksiaan. Ja tällä muutoksella ehdottaisin, että voimme hyväksyä esityslistan. Tämä kokous menee internettiin. Meillä on tulkaus 20, 20 kieleen. Viro, Malta, Slovakia ja Kaili puuttuu. Ja huomenna ainoastaan 16 kieltä tulkataan. Käsittääkseni voisimme varmaankin myös äh, hyväksyä pöytäkirjat kokouksista 3. joulukuuta, 11. tammikuuta, 18. tammikuuta, 25. tammikuuta. Ei kommentteja, ne ovat hyväksytyt. Nyt siirrymme sitten eteenpäin kohtaan neljä, joka on äh, keskustelu entisen äh, komission jäsenen Franz Fischlerin kanssa Milanon maailmannäyttelyssä 2015 esitellystä EUn tiedeohjelmasta vastaavan ohjauskomitean puheenjohtajan kanssa sekä David Wilkinsonin kanssa, joka vastasi komission osallistumisesta Milanon maailmannäyttelyyn 2015. Ja me tulemme keskustelemaan maailmannäyttely 2015 saavutuksista sekä Euroopan ja maailman maatalouden haasteista. niin, wielką przyjemność przywitać. Meillä on suuri ilo toivottaa maatalouden e, edellinen tai entinen komission jäsen. Olemme todella tyytyväisiä siitä, että olette paikalla. Tulette esittelemään e, ohjaus, tiedeohjelmasta vastaavan ohjauskomitean e, ohjelman ja tekemään ehdotuksia siitä, mitä EU voisi tai EUn pitäisi tehdä, jotta löydettäisiin uusia keinoja ja teitä tuoda esille enemmän osaamista ja tietoutta ja millä tavalla voitaisiin hoitaa elintarvike turvallisuutta. Ja herra Wilkinson, joka oli siis vastaava päävaltuutettu komission osallistumisesta Milanon maailmannäyttelyssä 2015. Ja kuten on sovittu, voisimmeko me ensin pyytää komission jäsentä esittelemään lyhykäisen videon ja kertomaan siitä hieman aluksi. Ja tämän jälkeen sitten pyytäisiin herra Wilkinsonia esittämään oman puheenvuoronsa, jonka jälkeen on yleiskeskustelu. Herra Wilkinson, te saatte aloittaa. Uh, Kiitos. Minä istun tuonne päähän, niin voin käyttää tietokonetta, jos tämä sopii. So, ladies and gentlemen, it's a... Hyvät naiset ja herrat, on suuri ilo olla täällä tapaamassa valiokuntanne, jotta voin antaa terkatauksen siihen, miten maailmannäyttely 2015 sujui Euroopan unionin kannalta. Franz Fischlerin puheenvuoro on täällä tärkein osa tätä pohjustusta, mutta minä haluaisin kuitenkin muutaman sanan mainita maailmannäyttelystä kokonaisuudessaan. Minä olin tyytyväinen, että meillä oli yli 657 000 vierailijaa, jotka kävivät EU-osastolla. Ja haluan kiittää Italian viranomaisia siitä, että järjestivät erinomaisen ja turvallisen maailmannäyttelyn. Mielestäni on tärkeää muistuttaa tämä asia sillä, tämä ei ole mitenkään selvä asia. Maailmannäyttely järjestettiin aivan upeasti ja tämän näiden hyvien järjestelyjen seurauksena myös meidän osastolla vieraili todella moni kävijä. Yli 250 000 ihmistä reagoi sosiaalisessa mediassa ja EUn eri sosiaalisen median instanssit olivat erät tehokkaimmista viestintäväylistä koko maailman näyttelyssä. 90 prosenttia vierailijoista olivat tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. Valtaosa oli jopa erittäin tyytyväinen kokemaansa. Ja myös tärkeä asia, joka on hyvä muistuttaa nyt, on se, että meillä oli henkilöstössä meidän osastolla erittäin paljon nuoria Erasmus-vaihtooppilaita ei ainoastaan jäsenvaltioista, vaan yhteensä 40 valtiosta. Ja he antavat erittäin ammattimaisen ja mitä positiivisimman kuvan Euroopan unionista. Ja tämä oli eräs suurimmista menestystekijöistä meidän osallistumisessamme. Kuinka me suunnittelimme osallistumisemme maailmannäyttelyyn? Monet muistavat, että 2013 parlamentti siis sopii komission kanssa, että EU tulisi viedä eteenpäin ja tulisi edetä siten, että EUn toimintaa esitellään yhteisesti. Ja mielestäni eräs tärkeimmistä asioista on se, että tässä nimenomaan minä komission edustajana ja kollegani työskentelemme parlamentin kollegojen kanssa käsikädessä erittäin moni molemmilta puolelta oli mukana tekemässä tärkeää työtä näyttelyn hyväksi. Meillä oli 22 pääosastoa mukana tässä työskentelyssä. Tämä oli tärkeää. Me pystymme antamaan selkeän EU-viestin, yhteisen EU-viestin emmekä erillisiä viestiä eri instansseista. Myös talous- ja sosiaalikomitea, alueiden komitea ja myös erillisvirastot, muun muassa Parman elintarvikevirasto oli aktiivisesti mukana. Me olimme tiivissä yhteistyössä Italian järjestävien viranomaisten kanssa. Ja loppujen lopuksi maailman, tähän maailmannäyttelyyn osallistui omissa nimissään 19 EU-valtiota. Me olimme tiiviissä yhteistyössä näiden kanssa. Ja lisäksi me teimme eri pääjohtajien kanssa tiivistä yhteistyötä. Ja ne valtiot, jotka eivät olleet itse edustettuina maailmannäyttelyssä, oman osaston välityksellä, niin saivat myös näkyvyyttä EU-osaston kautta. Ja ehkä tärkeintä oli tämä EUn tiedeohjelma, josta Franz Fischer kertoo enemmän. Ja lisäksi Giancarlo Coratti on täällä, että me keräsimme myös erittäin paljon tietoa. Ja täytyy sanoa, että tämä on ollut erittäin suuri työ tärkeitä viestejä, joita halusimme viedä eteenpäin. Me halusimme välittää viestin hieman erilaisella tavalla kuin aiemmin. Aiemmin EU on toiminut kenties hieman byrokraattisesti viestinnässään ja me halusimme ottaa aivan uudenlaisen lähestymistavan viestintään. Ja minulla on ilo todeta nyt, että me onnistumme tässä. Meillä oli muun muassa tällainen piirretty, joka, jonka puolella viestimme, mutta tämän ohella me toimme innovatiivisia ja perinteisiä maanviljelyksen keinoja eteenpäin. Lisäksi me yhdistimme maatalouden ja tieteen. Tämä on tärkeää, mikäli haluamme päästä eteenpäin ja vastata ruokaturvallisuushaasteisiin. Ja 75 prosenttia ihmisistä, joita haastateltiin, sanoivat, että he haluavat tietää enemmän EU-ponnistelusta ruokaturvallisuuden hyväksi. Ja 61 haastatelusta sanoivat, että heidän kuva, EU-kuva parani. Se kuva, joka heillä on EUsta parani. Nämä ihmiset ovat usein EU-mielisiä, joten olisi parempi, että saisimme vielä enemmän euroskeptisiä ihmisiä vierailemaan, mutta hyvä tämäkin, että sellaisia, jotka olivat jo EU-mielisiä, niin ovat nyt entistä enemmän EU-mielisiä. Eräs avainasia oli se, että tämä oli toimielinten välinen menestystarina. Me aloitimme tämän linjan aivan heti, kun ryhdyimme valmistelemaan tätä maailmannäyttelyä puhemies Schulz ja korkeudustaja Mogherini yhdessä avasivat positiivisesti, positiivisella otteella tämän osaston. Puolet komission jäsenistä, moni varapuheenjohtaja muun muassa vieraili ja 85 meppi oli mukana, viisi parlamentin valiokuntaa ja 40 valtiopäämiestä tai ministeriä vierailu, vieraili osastolla. Tämän kuusi kuukautisen aikana me järjestimme 230 erilaista tapahtumaa, jotka saattoivat yhteen jotakuinkin 30 000 kansainvälistä asiantuntijaa, ja nämä asiantuntijat keskustelivat elintarviketurvallisuudesta – eri näkökulmista katsottuna. Lisäksi haluaisin kertoa hieman tästä business to business liiketoiminnan kannalta tästä maailmannäyttelystä. Sillä on suuri vaikutus yrityksille. Yli 3000 yritysten välistä tapaamista ja kokousta järjestettiin – yli 1800 pk-yritystä, eri klustereita ja organisaatioita Euroopan unionista osallistuivat. Nämä tekivät yhteistyötä 57 EUn ulkopuolisen maan kanssa, pienten ja suurten maiden kanssa. Ja yli 90 yhteistyösopimusta on sovittu ja vielä 700 erillistä myyntineuvottelua on käynnissä. Ja näitä eri tapahtumia niin arvostettiin hyvin korkealle, 85 prosenttia osallistujista oli tyytyväisiä kokousten antiin. Ja ennen kuin annan puheenvuoron herra Fischlerille, niin halusin kertoa, näiden perintö tästä jää tähän kansainvälisen elintarviketurvallisuuskeskusteluun. Niin, nyt minä näytän videon teille ja pyydän, että teknikko hieman avustaa minua, että saadaan kuva hyvin esille. Okay, great, that's it. Do we have sound?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 Kiitos paljon, hyvät naiset ja herrat. Seuraavaksi annan puheenvuoron Franz Fischerille. Uh, thank you. Kiitos kutsusta tulla tänne kertomaan tiedonannosta vastaavan ohjauskomitean töiden tuloksista. Olemme tehneet töitä puolitoista vuotta ja nämä tulokset löytyvät myöskin esitteen muodossa, lehtisen muodossa täältä ovelta. Voitte käydä hakemassa halutessanne. Aloite ohjauskomitean perustamiseksi tehtiin yhdessä Euroopan parlamentin ja komission ja tuolloisen puheenjohtajavaltion Italian kanssa. Ja perusajatus oli siinä, että ajateltiin, että Euroopan tulisi olla – avaintekijä, kun mietitään sitä, mitä tulisi tehdä, kun halutaan varmistaa se, että kaikki maapallon kansalaiset saavat riittävästi ja riittävän laadukasta ravintoa. Eli elintarvikeravintoturva oli perusteema ja liikkeelle lähdettiin. Kuva nyt on vähän tässä ruudun laidassa. Eli lähdimme strategisella tutkimuksella liikkeelle ja mietimme, kuinka lähestymistapa saataisiin strategisemmaksi ensinnäkin. Ja katsottiin, että tämä on tällainen eh, horisontin tunnustelu vaihe ensivaiheessa katsotaan eri tutkimusalueita ja sen jälkeen sitten tutkimus toteutetaan ja samanaikaisesti sen kanssa sitten eh, katsotaan, kuinka siirtää tutkimustietoa eteenpäin, jotta saadaan todellakin käyttökelpoista tietoa. Ja tämän jälkeen seuraava siirtymä eh, muuttaa tutkimustulokset uutta muuttuisi uusiksi tekniikoiksi ja teknologiseksi tiedoksi. Ja tällä tavalla sitten voidaan päästä sosiaalisiin vaikutuksiin ja tämän myötä eh, edistyä toivotulla tavalla. Ja sitten tämä koko prosessi käynnistyy taas uudelleen. Eli tämän tällainen kulku ikään kuin. lähdimme liikkeelle seitsemästä prioriteettitutkimusalueesta. En nyt mene yksityiskohtiin näiden tutkimusalueiden osalta tässä puheenvuorossani. Esiin haluttiin nostaa kaikki tärkeät kysymykset, jotka ovat tärkeitä silloin, kun halutaan varmistaa elintarvike- ja ravintoturva Ja pidimme tärkeänä myöskin sitä, että lähestymistapa on riittävän pohjainen, Ja niin tämä valittu konsepti sopii hyvin yhteen eh, uuden tutkimuksen kanssa, jossa eh, taloudelliset, ekologiset kysymykset ja sosiaalisen vastuun kysymys pyritään kaikki yhdessä huomioimaan. Konsultaatioprosessi oli myöskin varsin laaja kaikki saivat kutsun tähän konsultaatiovaiheeseen. Ja sitten lopuksi päädyimme neljään suositukseen. Ja suositukset näkyvät tästä ruudulta. Ensinnäkin selvänä vielä seuraavaa seikkaa. Meidän tehtävämme ei ollut kehittää uudenlaista maatalouspolitiikkaa, vaan tehtävämme liittyi siihen, että halusimme tutkimuslähestymistapaa ja rakennetta kehittää. Ja tämän lisäksi tehtävämme liittyy myöskin siihen, että tarkastelisimme, kuinka nämä eri tutkimusalueen elementit voidaan ottaa osaksi järjestelmää. Ja tämän katsoisin kaikkein tärkeimmäksi tulokseksi. Ja tämä vaatii myös sitä, että hieman muutamme ajattelutapaamme tämän asian suhteen. Tutkimushan muotoutuu monen eri tutkimusalan myötä tässä yhteydessä ja kukin näistä on hieman erillään toisistaan ja jos tällä tavalla on jatkossakin, ei välttämättä pystytään saattamaan näitä eri elementtejä yhteen ja näin saavuttamaan toivottuja tuloksia, eli elintarviketurvaa. Niinpä ensimmäinen suosituksemme liittyy tällaisen järjestelmäpohjaisen ajattelutapaan. Tarkastellaan elintarvikesektoria riittävän monimutkaisena järjestelmänä, sillä tämä on ainoa tapa, jos halutaan ymmärtää se, että on osattava tarkastella asioita alojen välisesti. Ja sitten suositus kaksi liittyy siihen, kuinka tärkeää on, että saadaan eri yhteiskunnan osa-alueet mukaan tähän tarkasteluun ja ketjuun. Ja jos kaikki alat, sektorit, tutkijat, eh, poliittinen sektori, talouden sektori, eh, kansalaisjärjestöt ja monet muut, vain jos nämä kaikki saadaan tähän mukaan, on mahdollista saada aikaan toivottuja tuloksia ja toisaalta vahvempaa kehitystä tällä sektorilla. Tämän lisäksi on erittäin tärkeää innovatiivista ympäristöä kehittää Tämä on suositus numero kolme ja suositus numero neljä, enempää niitä ei sitten ollutkaan, liittyy kansainväliseen eh, paneeliin elintarvike- ja ravintoturvan tiimoilta. Ja nyt näistä hieman yksityiskohtaisemmin vielä. Eli siis seitsemän osa-aluetta eh, perustutkimuksen tiimoilta katsottiin tarpeellisiksi ja niin kuin totesin, ensimmäinen suositus liittyy juuri siihen, että jollain tavalla nämä alat saadaan yhteyteen keskenään. Näiden eri alojen tutkimus siis. Tätä tarkoitetaan tällä eh, järjestelyn pohjautuvalla tai järjestelmään pohjautuvalla ajattelutavalla. Ja sitten suositus numero kaksi. On erittäin tärkeää, että tutkimustulokset osataan hyödyntää käytännössä jos tähän päästään ja vain jos tähän päästään, on mahdollisuus asioihin vaikuttaa. Niin kauan kuin tutkimustulokset julkaistaan pelkästään eh, yliopistotasolla, eh, mutta niitä ei hyödynnetä käytännössä, niillä ei ole varsinaista vaikutusta. Ja kolmas elementti, suositus, pyrkii parempaan innovaatioympäristöön. Ja mistä tällöin on kyse? Jos halutaan innovoida, tarvitaan uusia ajatuksia, ideoita ja näin ollen myöskin uutta tutkimusta. Ja tästä kun menee askeleen pidemmälle, niin silloin sitten kuvaan tulevat mukaan uudet teknologiat, jotka pohjautuvat tähän uuteen tutkimukseen, mutta tarvitaan myöskin liike-elämää, investoijia, jotka tästä kaikesta ovat, osaavat muokata tällaisen liikesuunnitelman. Ja tarvitaan myöskin investointirahoitusta. Ja eh, Tätä tarkoitetaan, kun puhutaan innovatiivisesta ympäristöstä. Siihen sisältyy myöskin varsin paljon viestintää. Ihmisten, kansalaisten tulee ymmärtää ja osata ymmärtää, mitä tarkoitamme innovaatioilla ja miksi nämä kysymykset, joita teemme ja suunnittelemme ylipäätään, ovat hyödyksi e, yhteiskunnallemme, ei pelkästään omalle maalle, vaan ihan globaalimminkin. Ja ympyrä alhaalla kuvaa sitä, kuinka tämä kaikki johtaa kestävää pohjaisuuteen ja e, se on ikään kuin kolmi, joka yhdistää talouden, e, sosiaalisen vastuun ja toisaalta sitten ekologiset kysymykset. Suositus numero neljä On olemassa kansainvälinen ilmastopaneeli, niin kuin kaikki tiedätte. Ja me puolestamme ajattelimme, että voisi olla hyvä miettiä, miten eh, ottaa käyttöön jotain samantyyppistä myöskin elintarvikesektorilla. Elintarvikkeet ovat erittäin tärkeä asia. 800 miljoonaa ihmistä kärsii nälästä ja aliravitsemuksesta nykyisellään. Ja olisi todellakin hyödyllistä miettiä jotain samantyyppistä kansainvälistä foorumia. Ensinnäkin siksi, että tämä mahdollistaisi paremman kommunikaation ja toisaalta mahdollistaisi myöskin sen, että voisimme useammin sääntömääräisemmin arvioida tilannetta, valvoa sitä ja katsoa, onko edistytty, miten on edistytty vai eikö edistystä ole tapahtunut. Ja kun tarkastelee paneelin rakennetta, kun puhutaan ilmastopaneelista, niin selväksi käy, että siinä on mukana poliittisia päätöksentekijöitä, mutta myöskin tiedemaailman edustajia. Se on ikään kuin kompromissi, näiden kahden maailman välinen kompromissi. Poliittisella sektorilla ehkä on tämä johtorooli enemmän kuin tutkimuksen sektorilla. Ja niinpä ehdotimme kolmenlaista vaihtoehtoa. Eli, että päädyttäisiin samantyyppiseen rakenteeseen kuin mikä on käytössä ilmastosektorilla. Tai toinen vaihtoehto olisi hoitaa asiat hieman toisin. Eli siten, että e, tiedemaailman edustajat olisivat enemmän johtoroolissa kuin poliittiikan poliittisen maailman edustajat, tai että muutettaisiin järjestelyä enemmän. Ja valvonta, joka on YK-tahoilla, silloin kun puhutaan ilmastopaneelista, hoidettaisiin näin, eikä mitään muuta sitten esitettäisikään. Ja sitten lopuksi vielä, ja tässä todellakin toivoisin, että ymmärtäisitte, kuinka tärkeää on eh, tämä eri tahojen välinen yhteys. Se on avain tässä keskustelussa. Eli että tutkijat tekevät yhteistyötä tiede, maailman sisäisesti. Se on sitten sisäistä yhteydenpitoa, mutta tärkeää on nämä tiedemaailman löydökset saattaa laajempaan levitykseen. Ja tässä meidän kaikkien panosta tarvitaan ja näin esitänkin teille seuraavanlaisen pyynnön ja toiveen. Toivoisin, että pitäisitte mielessänne sen, kuinka tärkeä asia tämä globaali elintarviketurvallisuusasia on. Kannattaa katsoa, mitä nykyisellään tapahtuu esimerkiksi Syyriassa, pakolaisleireillä, mitä tapahtuu itäisessä Afrikassa uuden ninjan ilmiön vuoksi. Elintarviketurva on varsin keskeinen kysymys, kun ylipäätään turvallisuuskysymyksiä tarkastellaan. Jos tulevaisuudessa väestöä ei pystytä kunnolla ruokkimaan, ei varmastikaan myös maailman rauhaa voida taata. Kiitos. Dziękujemy Kiitos. Kiitämme teitä näistä alustuksista. Haluan kiittää molempia siitä, että annoitte meille tiettyjä näkymiä, joiden avulla voimme mennä eteenpäin teidän työnne tuloksena. Ja että kerroitte myös Milanon Expon kokemuksista. Kuten tiedätte, monet maailmannäyttelyyn liittyvät toimet olivat sellaisia, joita De Castro seurasi hyvin tarkkaan. Joten pyytäisin De Castroa ensin puhumaan. Herra professori, olkaa hyvä. Grazie. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Ja aluksi haluaisin kiittää tämän iltapäivän vieraitamme herra ja, ja Fischleria, mutta haluaisin kiittää eh, koko Euroopan unionin tiimiä siitä, että tällainen task force saatiin aikaan ja se teki kovasti töitä puolen vuoden aikana. Ja tässä lyhyessä puheenvuorossa niin nyt toivoisin, että tämä hyvin tehty työ ei menisi hukkaan. Eli Expon puolivuotiskauden aikana todellakin saatiin aikaan paljon. Wilkinson esitti tärkeitä lukuja e, ja ne puhuvat puolestaan. Ja yli 21 miljoonaa vierailijaa kaiken kaikkiaan. Ja tästä on kiittäminen myöskin kaikkia niitä, jotka Euroopan unionin toimielinten nimissä ponnistelivat. Ja toivottavasti kaikki tutustutte myöskin tähän e, lehtiseen, eh, jonka Franz Fischer on laatinut ikään kuin päätöksenä omille töilleen. Ja todellakin eh, lyhyessä aikataulussa paljon saatiin aikaan. Muutama huomio, sallitte, niin kuin herra Fischler totesi, globaaliuden kysymys silloin, kun puhutaan elintarviketurvasta. Se todellakin on globaali kysymys. Ja jos nyt pidetään mielessä EUn rooli maailmannäyttelyn yhteydessä, niin voidaan todeta, että sen myötä tuotiin laajempaan tietoisuuden tämän haasteen laajuus ja se, kuinka siihen tulisi vastata ja kuinka tärkeää on todellakin huomioida tämän yhteisen hankkeen tulokset. Tällaista yhteistä tarvitaan ja se ei ole helppo asia saavuttaa, kun tiedemaailmassa yhteistyötä tarvitaan. Ja toivottavasti eh, tämä asia tullaan huomioimaan lähemmin myöskin Junckerin komissiossa tulevaisuudessa. Ja kun pääsi se pankki mun kirjeessä, jonka hän lähetti eh, tiedekomitean puheenjohtajalle, puhui myöskin tästä. Totesi, että komitean työt yhdessä Milanon peruskirjan kanssa, joka oli siis osa Expon päätelmiä, todellakin jätti jälkensä ja toivottavasti Junckerin komissio eh, pitää tämän mielessä, ettei sitä tule kuollut kirjain. Ja seuraavat tärkeät tapaamiset, esimerkiksi Kazakstanin tapaaminen puoli välin tapaaminen ja sitten Dubain vuoden 2020 suuri maailmannäyttely. Toivottavasti näissä sitten asia edelleenkin huomioidaan. Ja vielä lopuksi kestävä pohjaisuudesta, Niin kuin herra Fischler totesi, kestävä pohjaisuus todellakin on avainsana silloin, kun puhutaan eh, ravintoturvasta, mutta sitä on tarkasteltava vielä lähemmin. on todellakin haaste voida ravita kaikki kansalaiset ja ravinnonsaannin tarpeet. Ja on erittäin tärkeää, että tällöin kiinnitetään nimenomaan tutkimuksen ja innovaation riittävää huomiota. Maataloussektorin tutkimuksessa jo tehdään paljon Euroopan unionissa, mutta ei ehkä vieläkään riittävästi. Lämpimät kiitokset vielä kerran koko tiimille ja todellakin kiitos erinomaisesta työstä. Kiitos. Haluaisimme kiittää teitä myös teidän työstänne pyytäisin, että te jatkaisitte asian seuraamista jatkossakin. Nyt annan puheenvuoron herra Dessille. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset komission edustajille ja Franz Fischlerille näistä raporteista Milanon maailmanäyttelystä. Ikävä kyllä, minä en ollut näiden 20 miljoonan vierailijan joukossa. Meillähän oli Mehän teimme parlamentissa päätöksen Milanon maailmanäyttelystä ja luin juuri tästä asioita, jonka mukaan maatalousyritykset huolehtivat maatalouden äh, kestävyydestä. Euroopallahan on valtavia ongelmia tällä hetkellä hintojen, tuotteidemme hintojen suhteen. Ja sitten kuitenkin täällä painotetaan, että elintarvikkeiden saaminen on ihmisoikeus ja että niitä elintarvikkeita on tarpeeksi ruokkimaan koko maailmaa. Fischler sanoi, että meillä on 800 miljoonaa ihmistä, joilla ei ole tarpeeksi ruokaa lautasellaan. Prosentuaalisesti nälkään näkevien määrä on kuitenkin vähentynyt. Nyt ei tämä oli aikaisemmin huomattavasti enemmän, mutta 800 miljoonaa ihmistä maailmassa, joille ei ole tarpeeksi syötävää, ei näin saa olla. Kyllä me kykenemme ravitsemaan, maailma kykenee ravitsemaan kaikki. Kysymys on vain siitä, miten tämä ruoka jaetaan ja miten sitä tuotetaan. Minä olen ollut 14 äh, vuotesta lähtien maanviljelijä ja että on 800 miljoonaa ihmistä, jolla ei ole syötävää ja että näistä kuitenkin hyvin paljon on pienviljelijöitä. Eihän nyt voi olla niin, että maanviljelijät, jotka omistavat hehtaarin tai puoli hehtaaria maata, eivät kykene pulan vuoksi, sen vuoksi, että ei ole tekniikkaa, ei ole siemeniä, ei ole vettä, kastelujärjestelmiä, ja että sen vuoksi pitää nähdä nälkää. Minä kävin Brasiliassa maaseudulla, ja siellä oli myös Äh, näkeviä, mikä minua järkytti maanviljelijänä. Ja sen vuoksi Milanon äh, maailman näyttelyssä puhuttiin kestävyydestä, puhutaan maatalouden kestävyydestä ja toivon, että maa, maailman näyttely tätä vie eteenpäin ja tukee. Ja Franz Fischler hän äh, viittasi juuri siihen, että tutkimusta pitäisi suunnata tähän suuntaan. Saksassahan on federaalinen järjestelmä, meillä on 16 liittova, osavaltiota, ja minua järkytti jäljellittymisen jälkeen se, mit, millä tavalla toimittiin osavaltiossa, saatettiin tutkia samoja asioita päällekkäin. Maailmannäyttelyn viesti on se, että tutkimuksen pitäisi olla myös valtavirtaistettua ja rahoituksen niin, että saataisiin paremmin ohjakset käsiin. Ja kuten äh, kollega Paolo Di Castro sanoi, tämä, ja hän on ollut mukana tässä maailmannäyttelyn järjestelyssä, että tämä on jättänyt jäljen jälkeensä ja toivon mukaan tämä näkyy jatkossakin. Ja nykyinen pakolaisongelmahan, eihän se ole suinkaan sotaongelma, vaan ravintoongelma. Jos me emme huomi- hoida tätä asiaa, niin pakolaisvirrat tulevat vain kasvamaan. Meidän pitäisi keskustella keskenämme, mitä tarvitaan, jotta me saamme asioita järjestettyä. G7-kokous oli Bayerissa, jossa hallitusten johtajat päättivät, että vuoteen 2030 mennessä nälkää määrä puolittuu mutta minä ajattelin, että eihän tällainen voi olla totta. Tällähän pitäisi olla, että vuoteen 2030 mennessä kenenkään ei tarvitse enää nähdä nälkää. Meillä on nyt jo mahdollisuus sanoa, että me emme hyväksy tätä 400 miljoonaa nälkää näkeviä. Ei, minusta meillä on mahdollisuus antaa kaikille ihmisille tarpeeksi elintarvikkeita niin, että ihmiset voivat jäädä synnyin seuduilleen. Dziękuję pani poseł Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, fürs Wort. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos asiantuntijoille. On hyvä näin tätä Expo-asiaa vielä näin jälkikäteenkin pääsemme tarkastelemaan. Ja kiitoksia myös sinulle, äh, Kasro, olet hyvin ollut mukana myös näissä asioissa. Ensin nämä myönteiset seikat, koska tämä loppupuoli puheenvuorosta ei ole enää ihan yhtä myönteistä kuultavaa. Moskolle annettiin tietyt otsakkeet, jotka sitten olivat käytössä ympäri maailmaa, mutta eh, ne eivät välttämättä aina olleet myönteisiä ja meidän on eh, ymmärrettävä, että näin on ollut. Eh, olen tutustunut saksalaiseen lehdistöön, mutta myös muualla kriittisiä kommentteja esitettiin. Vatikaani on nostanut esiin nälän ja toisaalta yli ravitsemuskysymyksen. E, köyhimmät maat e, eivät ole esillä ollenkaan, kun näistä kysymyksistä puhutaan. Ja suuryhteisö työt eh, eivät eh, sitten huomioi lainkaan tätä kritiikkiä. Ja pakot ei käytetä lainkaan. Se tuli esiin herra Desin puheenvuorossa, mutta ei liity tähän nykyiseen Saksan tai Euroopan pakolaiskysymykseen, vaan ylipäätään mm, pakolaisuusongelmaan, jota on ollut eh, esillä jo pitkään. Eli kun ihminen joutuu lähtemään pois omasta maastaan. Eli sisältöpuoli, se todellakin on ontunut teidän tulee myöskin nämä negatiivisemmat seikat maailman näyttelyyn liittyen jollain tavalla huomioida. Mielestäni tämä kaikki, josta puhuitte, esitti vain eh, puolen, yhden puolen totuutta. Nestle, Coca-Cola-tyyppiset yritykset saivat paljon painoarvoa ja vahvat puheenvuoromahdollisuudet, mutta mehän kaikki tiedämme, miten niiden toiminta johtaa siihen, että paikalliset asukkaat joutuvat lähtemään pois omilta asuinalueiltaan väärinkäytösten vuoksi. Eli tämä on toinen mm, totuuden toinen puolikas, jota ei saa unohtaa. Eli kun näistä kysymyksistä puhutaan, on myös nämä negatiivisemmat seikat nostettava esiin. Ja on muistettava se, että Euroopan tehtävä ei ole ruokkia koko maailmaa, vaan Euroopan on toimittava siten, että maailma voi ruokkia itse itsensä. katsoisin, että Expo on paljon hyvääkin saanut aikaan. Esimerkiksi nosti esiin nämä tutkimuskysymykset, mutta eh, se hukkasi myöskin yhden mahdollisuuden eh, lähteä miettimään näitä kysymyksiä maailmanlaajuisemmin, juuri kun puhutaan ravintuotantoon liittyvistä kysymyksistä. Kiitos sitten eh, edustaja Agniu. Well, up until an hour ago, if somebody had asked... Vielä tunti sitten, jos olisi kysytty, mistä maailmannäyttely kertoi 2015, niin olisin kertonut, että kyse oli Italian viranomaisten hanke, jossa tuodaan esille Italian ansiot ja sen avulla saatetaan eri tutkijat yhteen, sillä Italia on pidetty varsinaisena innovaation kehtona kävi ilmi, että nyt tässä tunnin aikana, että kyseessä olikin tällainen Euroopan propagandahanke. Tämä pilasi minulle tämän maailmannäyttelyn. Tämä ikään kuin vei huomioon pois italialaisilta. Tämä on tapahtuma, joka itse asiassa vain tapahtui Italiassa, eikä se varsinaisesti liittynyt mitenkään Italian eräs aiheista. Maailmannäyttelyssä oli elintarviketurvallisuus ja puhuttiin seitsemän kohtaisessa listassa siitä, miten elintarviketurvallisuus voidaan saavuttaa. Missään kohden ei puhuttu, että pitäisi vähentää riippuvuutta tuonti elintarvikkeisiin. Geenivalipuloituja soijaa, gemosoijaa tuodaan miljoonia tonneja Eurooppaan, sillä täällä ei ole sallittua kasvattaa gemosoijaa kunnes toimielimet heräävät sen suhteen, että meidän on otettava käyttöön uudet teknologiat ja tekniikat, niin Euroopasta tulee maatalousmuseo. Täällä puhutaan myös tästä järjestelmäajattelusta, systems thinking, ja minä tiedän, mistä on kyse. Mikäli suuri monikansallinen yritys kehittää jotain, oli se mitä tahansa, niin se on hyödytöntä, mikäli se tuottaa paljon voittoa tälle monikansalliselle yritykselle. Näitä monikansallisia yrityksiä aina vihataan, tuottavat mitä tahansa. Mihin tämä vie meidät? Nuoret ihmiset Euroopassa, jotka ovat kiinnostuneita tieteellisistä asioista, heillä on kykyjä ja lahjakkuutta, mikäli he tuottavat jotain hyvää, jotain merkityksellistä – niin tämä asia lytätään, koska ihmiset eivät, koska ei pidetä siitä, että he antavat tämän suuren monikansallisen yrityksen tuotettavaksi. Eurooppa tulee pysymään maatalousmuseona, kunnes tilanne muuttuu. Minkä ilmastonmuutos saadaan kuriin, niin silloin maanviljelijät voivat kenties sopeutua siihen. Mutta ilmeisesti nyt ajatusmalli on, ajatusmalli on se, että omalla viljelyllään maanviljelijät pystyvät muuttamaan ilmastoa. Joten kertokaa nyt, että missä oikein mennään. Bardzo dziękuję, pan poseł Petelle. Kiitokset. Ja sitten seuraava puhuja. <clears throat> Hvala gospod e, predsednik. E, e, član. Kiitos, puheenjohtaja. Minä olen envivaliokunnan jäsen en puhu niin kovin kauaa. Olen myös yhteispuheenjohtaja terveyttä käsittelevässä työryhmässä ja olen myös meiläishoitaja. Kiittäisin näistä esityksistä ja haluaisin kiittää teitä teidän toimistanne maailmannäyttelyn aikana. Minä olin yksi niistä kollegoista, joka oli hyvin tyytyväinen tähän maatalousulottuvuuteen ma- maailmannäyttelyssä Milanossa. Minulla olen kuullut tästä kritiikistä, jota täällä on mainittu muiden puhujien toimesta, mutta minusta viesti on mennyt lävitse. Minusta me kykenimme tekemään yhteistyötä positiivisella tavalla. Ja minä tapasin siellä myös nuoria ihmisiä, jotka eivät puhuneet vähemmän Euroopan puolesta, vaan enemmän ekologian ja paremman ympäristön puolesta. Minusta me olemme puhuneet ihan oikeasta näkökulmasta ja lähestymistavasta. Emme me voi päästä eteenpäin ilman järjestelmällistä toimintaa. Emmekä me kykene saavuttamaan kestävyyttä ilman, että me ensin saamme aikaan maailmanlaajuista vastuuta. Mitä tulee elintarvike ja ravinto, tilanteen turvaamiseen, niin tätä on oikeastaan tulkittu vain tällaisella kvantitatiivisella tavalla. Ja monille se merkitsee sitä, että paljon tai vähän ruokaa, mutta se merkitsee myös terveellistä ruokaa. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Hoimus. No, Kiitos puheenjohtaja. Tuon nyt siihen, mitä Marian Oiseljouri totesi sai vaikutelma, että lähestymistapa oli kasvuun suuntaava ja varsin tekninen myöskin. Asian äh, vihreä vallankumous 60-luvulla. No, sai aikaan paljon kasvua, mutta äh, on äh, ymmärrettävä, minkälaista haittaa näiden toimien myötä myöskin alueelle aiheutettiin, mitä tapahtui esimerkiksi vesivaroille ja minkälaiset suhteet tai miten nämä suhteet sitten muuttuivat, muuttuivat maatalouden e, osalta. Ja juuri nämä ovat alueita, joilla ihmiset kärsivät nälästä paljon. Eli lähestymistapa, en tiedä onko se miten hyvää. Lopuksi vielä totesi herra Fischler, että on tärkeää tehdä yhteistyötä e, eri alojen välillä Eh, mutta viittasitte lähinnä tieteeseen ja tiedemaailmaan. Jos tiedemaailma, tieteellinen maailma työskentelee tällä tavalla inter, disiplinäärisesti tai yhteydessä talouselämään, niin se ei pelkästään riitä, vaan on erittäin tärkeää, että tähän saadaan tuottajat mukaan ja tuottajien ja viljelijöiden tietotaito myöskin ja on ymmärrettävä, minkä tyyppisiä tarpeita heillä on. On turhaa luoda tieteellisesti jotain sellaista, mitä yhteiskunta ei tarvitse. On ymmärrettävää ja katsottava, minkä tyyppisiä mahdollisuuksia viljelijöillä ja tuottajilla on e, ja kuinka kehittää tuotantoa. Tämä ei onnistu, jos ei olla suorassa yhteydessä näihin tahoihin. Eli pelkkä tieteellinen lähestymistapa ei tässä riitä. Jos esimerkiksi puhutaan siemenissä, Saksalla on tällainen peruna-aloite, Keniassa toimiva aloite, ja Alankomaiden eh, lajikkeita on tässä yhteydessä hyödynnetty, eh, sellaisia lajikkeita, jotka ovat yleensä hyviä esimerkiksi eh, Ranskan perunoille, mutta ne eivät ole hyviä Kenian ilmastoolosuhteita ajatellen, eivät yhtä kestäviä kuin paikalliset lajikkeet, ja kun tällaisia hankkeita tehdään, niin ei ole ihan varmaa, onko kehitys myönteistä. Eli on erittäin tärkeää, että huomioidaan todellakin se, mitä paikan päällä ja käytännössä tapahtuu. Bardzo dziękuję, pan poseł Zullo. Seuraavaksi edustaja Zullo. Grazie, president. Kiitos ja kiitos puhujille eh, tulosten esittelystä. Ja voi pitkälti yhtyä siihen, mitä saimme kuulla. On tärkeää, että eh, mietitään käytännön mahdollisuuksia. Maailmannäyttely todellakin nyt kiinnitti huomioomme elintarvikkeisiin ja ravintoon, siihen kuinka myöskin mahdollisimman terveellisesti opittaisiin syömään. Tässä todellakin eh, eh, on nyt suuria linjauksia tarkasteltu, ei ihan näitä pieniä tekijöitä. En tiedä, onko tämä välttämättä käytännöllistä. E, esimerkiksi omavaraisuus elintarvikkeiden tuotannossa, se on tärkeä asia. Ja ainakin vaikutelma on sellainen, että esittäydyimme ikään kuin hyvinä karitsoina, vaikka monesti ehkä toimintamme on vähän peto eläinmäistä. Ja kysyisinkin seuraavaa. Mitä mieltä olette? Oletteko se mieltä, että komission tulisi ottaa eh, johtorooli, jos todellakin halutaan edetä tässä asiassa elintarviketurvaan liittyen? Ja tietysti voitaisiin miettiä, miten koordinoitaisiin näitä kysymyksiä, jos halutaan huomioida ja kansainvälinenkin kehys, ei pelkästään puhu asiasta eurooppalaisittain. Ja on tarpeen toimia nopeasti, koska mitä enemmän aikaa kuluu, sen pahemmaksi tilanne muotoutuu elintarvikesektorilla, sillä tämä asia liittyy myöskin pakolais- maahanmuuttokysymyksiin, terveyskysymyksiin ja ylipäätään monen muuhunkin seikkaan. Ja kysyisinkin, onko tarkoitus ottaa tämä asia vakavasti ja toimia mahdollisimman nopeasti. Kiitos, sitten seuraava. For the opportunity to talk. Eh? Kiitos mahdollisuudesta puhua. Tämä oli mielenkiintoinen esittely. Video oli myös mielenkiintoinen. Voisin kuvitella, että tarkoitus, tarkoitus sille, että tämä asia meille esiteltiin, on se, että me viemme tätä tietoa eteenpäin ja pyrimme myös itsekin vaikuttamaan näihin asioihin. Videon suhteen minun on ollut eri mieltä kanssa, että tämä oli video ja propaganda, jossa kerrotaan EUn mainioista saavutuksista ja missä on onnistuttu. Otan huomioon, että tämä on eräs näistä kulmakivistä, niin voisitteko te kommentoida sitä, että jälleen kerran kovinkin harva meppi on täällä tänään puhumassa tästä tärkeästä Euroopan unionin kulmakivestä. Ne niin mepit, jotka ovat tämän valiokunnan jäseniä, niin ovat päättäneet olla jossain muualla, joten ne ihmiset, joiden tulisi kuulla tästä aiheesta, panna täytäntöön näitä asioita ja olla asian, asiasta perillä, niin mistä tämä oikein kertoo, että nämä ihmiset loistavat poissaolollaan? Ferron. Ja sitten Ferron. Merci, monsieur le président. L'objectif est... Kiitos puheenjohtaja. 2015 maailmannäyttelyn tavoite niin tässä oli erittäin hyvä tavoite tieteen ja innovaation avulla parantaa elintarviketurvallisuutta. Minä olin itse Milanossa vierailemassa ja minä näin, että Italian ystävät järjestivät erinomaisen maailmanäyttelyn tuottavuuden suhteen, niin Ranska ja muut Euroopan maat ovat pitkän olleet jo listan kärjessä. Lisäksi me olemme Euroopassa osanneet vastata kansalaisten odotuksiin liittyen GMO-tuotteisiin ja siihen, että tuotamme laadukkaasti laadukasta ruokaa. Eurooppa on myös monien käytäntöjen kärjessä, mitä tulee kasvinterveyteen ja eläinten terveyteen esimerkiksi. Ja nyt täytyy muistaa monia eri asioita ja esimerkiksi on tärkeää, että muistetaan se, että mikäli ihmiset saavat ruokaa, niin pystytään välttämään sodat, niin tässä asiassa minä haluaisin palata tähän veneen asiaan. Ei meidän tulisi käydä sota veneen kanssa. Ja nyt minä haluaisin palata erään, erään asian Nimittäin tähän nykyiseen elintarvikekriisiin tämä pilaa meidän maanviljelijöiden elannon. Tämä on poliittisten päätösten seurausta, päätökset, joita komissiossa on viety eteenpäin. Kaikki eurooppalaiset mahdit tietävät, että komission maatalouspolitiikan tuho niin on ollut merkittävä ja tämä tuho on vasta alkamassa. Tämä on asia, josta on hyvä puhua. Tämä on tärkeä aihe. On tärkeää, että tästä otetaan opiksi. Mikäli haluamme elintarviketurvallisuutta, mikäli haluamme laadukasta tuotantoa, niin on tärkeää, että eurooppalaiset viljelijät kykenevät tuottamaan tämän tyyppistä ruokaa. Epävakassa maailmassa minä olen sitä mieltä, että me emme halua viedä tiedettä kehitystä eteenpäin, vaan on tärkeää, että me pystymme luomaan oikeudelliset ja taloudelliset puitteet, jotta me voimme olla varmoja siitä, että me olemme saamme riittävästi ruokaa. Merci, monsieur le président. No, no. Kiitos puheenjohtaja. Maailmannäyttely 2015 Milanossa, jos nyt voin palata näihin kommentteihin, jotka kuulin, niin tämä maailman näyttely kiehtoi kaikkia vierailijoita. Sillä tämä kosketti kaikkia vierailijoita, toisin kuin aiemmat maailman näyttelyt. Tässä tuotiin esille, miten tämä teema liittyy ihmisten elämään. Täällä sovittiin tai, tai näyttelyssä sovittiin tietyt puitteet, ja mielestäni on hyvä, että palataan siihen, että tähän esitettyyn teemaan, tähän esitettyyn kysymykseen vastattiin monella eri tavalla. Mielestäni monien suurten maiden osatot olivat pettymyksiä. Sellaiset maat, joilla on maatalouden suhteen merkittäviä ongelmia, he saapuivat upeiden osastojen kanssa, jotka olivat todellisia oppitunteja muille maille liittyen vaikkapa vedenhallintaan aavikoalueilla. Ja nythän me elämme ilmastonmuutoksen aikana, joka on meille varsin hankala tilanne. Maailmannäyttelyssä oli nähtävissä, että hankalista olosuhteista huolimatta – maatalous on erittäin tärkeässä roolissa. Ja kuten Fisler täällä sanoi, paljon huomiota kiinnitetään myös elintarviketurvallisuuteen. Se, että ihmiset voidaan ruokkia halvemmalla toisaalla, niin me pyrimme tässä maailman näyttelyssä osoittamaan, että tämä tasapaino on erittäin heikko, mm, mikäli me halutaan ruokkia koko maailma. Minä olin vieraana Milanossa. Minä olen Ranskan ja Italian välisellä rajalla kaupunginvaltuutettu. Ja kun kävin Milanossa, niin minulle tuli mieleen se, että tämä elintarviketurvallisuuden esiin tuominen on tärkeä panos. On tärkeää, että me maatalousvaliokunnassa voimme viedä tätä tunnetta eteenpäin. Monet ihmiset nostivat tämän esille ja haluankin kiittää järjestelijöitä, järjestäjiä siitä, että nämä onnistuvat järjestämään erinomaisen maailmannäyttelyn. Olen sitä mieltä, että tätä elintarviketurvallisuusasiaa ei saatu vielä vietyä kenties eteenpäin niin tehokkaasti kuin olisi ollut mahdollista, mutta toisaalta täällä oli myös erittäin paljon eri näkökulmia nähtävissä. Eräs asia, joka minun kaduttaa, on se, että EUn osasto oli pettymys siihen nähden, kuinka paljon työtä Euroopan unioni on tehnyt maatalouden parissa ja kuinka tärkeä rooli Euroopan unionilla on maatalouden parissa ja siihen nähden, kuinka paljon varoja maataloudelle omistetaan. Kiitos. Ja sitten seuraava. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Ja sam prisustvovala. Kiitos. Minä osallistuin kansainväliseen konferenssiin, jossa käsiteltiin maailmanlaajuista elintarvikevakuutta Milanossa. Minä olin virallisen valtuuskunnan jäsen myös tässä maailmannäyttelypaneelissa Euroopan parlamentin edustajana, siis olin siellä Mary McKinnesin kanssa sekä edustaja Ryybikin kanssa. Ravintaa planeetalle, energia elämään oli yksi maailmannäyttelyn aiheista. Ja toki olen samaa mieltä, se on tänä päivänä yksi haasteista, miten ruokkia kasvava väestö, mitenkä taata heille elintarvikkeita, ruokaa. Tämä on Euroopan unionin yksi tavoite ja siksi meidän pitää myös puhua innovaation ja tutkimuksen roolista tämän tavoitteen saavuttamisessa. Haluaisin kuitenkin sanoa, että mitä tulee nälkään maailmassa, niin ei tämä ole kysymys ruuasta, vaan tässä on kysymys politiikasta. Siksi ratkaisu ei ole GMO ruuassa. Uskon, että me kykenemme ratkaisemaan nälkäongelman jakamalla tasaisesti ruokaa ja vaurautta. Tieteen mukaan 1,3 miljardia tonnia ruokaa heitetään pois vuosittain. Tämä on yksi kolmasosa kaikesta ruoasta. 100 miljoonaa tonnia heitetään pois vaan EU-ssa. Meillä on kuitenkin 850 miljoonaa nälkäistä ihmistä ja tämä luku kasvaa. Siksi meidän täytyy muuttaa politiikkaamme ja meidän pitää myös muuttaa lähestymistapaamme. Tämä on yksi niistä aiheista, joista keskusteltiin Milanossa. Vierailin useissa äh, paviljongeissa, varsinkin niissä, joissa edustettiin EUta. Äh, pidin Vatikaanista, joka oli kaikkein vaatimattomin, mutta samanaikaisesti myös ehkä konkreettisin. He osoittivat, tai siellä näkyy kaikki nämä projektit, joita katolinen kirkko on käynnistänyt ympäri maailman auttaakseen nälkäisiä. Pöytä, jonka ympärillä koko perhe istuu. Tämä on sellainen pöytä, jonka toivoisin kaikille. Oui, merci, monsieur le président. Euh, je voudrais... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin myös kiittää Fischleria näistä hänen sanoista, vaikka saavuinkin hieman myöhässä. Ja haluan kiittää Palodi Castroa näistä järjestelyistä. Ja vaikka minulla ei ollut tätä mm, kunniaa käydä maailmannäyttelyssä, niin seurasin läheltä järjestelyjä. Ja Mielestäni eräs tärkeä aihe, jonka Fisler nosti esille, on hyvä muistaa se, että elintarviketurvallisuus on yleisen turvallisuuteen liittyvä tekijä. Elämme aikana, jolloin eri myllerrykset osoittavat, että tämä toteamus on täysin paikkansa pitävä. Me kaikki täällä melkeinpä olemme sitä mieltä, että elintarviketurvallisuus on asia, joka on hyvä nostaa esille päivittäin työssämme. Ja kuten maailman näyttely sen osoitti, niin on tärkeää miettiä, miten tässä asiassa voidaan päästä eteenpäin ja millä voimavaroilla. Elintarviketurvallisuuden saavuttamiseksi on muutama mahdollisuutta. Tuleeko tämän tapahtua jonkun ryhmän kustannuksella? vai tuleeko meidän toimia siten, että me viemme tätä asiaa eteenpäin lähellä niitä paikkoja, joissa ihmiset asuvat ympäri planeetan? Ovatko nämä yhteensovitettavissa, nämä eri vaihtoehdot? Tämä on hyvä kysyä. Ja käytetystä reitistä riippuen voidaan päättää, minkälaisia innovaatioita otetaan käyttöön Halutaanko kasvattaa kansainvälisiä monikansallisia yrityksiä, vai halutaanko valjastaa innovaatio ja tutkimus käyttöön siten, että ihmiset voisivat hankkia ravintonsa läheltä heidän asuinpaikkaansa. Tämä valinta, joka meillä on edessä, ja tämä tilankäyttöön liittyvä käsimy, käsi, kysymys ja tähän liittyvä tutkimus mitä tämä on vietävä eteenpäin. Nämä ovat niitä poliittisia tavoitteita, jotka meidän on määriteltävä yhdessä. Meidän on valjastettava tutkimus ja innovaatio väestön käyttöön, väestön hyväksi. Tuotanto kehittyy, mutta toisaalta maankäyttäjiä olisi enemmän ympäri maailman. On tärkeää että päätetään näistä poliittisista tavoitteista ennen kuin ryhdytään pyrkimään näihin tavoitteisiin. Vielä yksi asia. Elintarviketurvallisuus on tärkeä asia, se on tärkeä tekijä turvallisuudessa, mutta ei pidä ajatella tätä asiaa siltä kantilta, että me olemme kaiken edistyneempiä elintarviketurvallisuuden suhteen, mutta me emme voi ruokkia muita. Meillä on toki paljon asiantuntemusta, mutta tämä ei ole ainoastaan tutkijoiden asia, vaan meidän pitää tehdä yhteistyötä myös viljelijöiden kanssa. Meidän on käyttäydyttävä dynaamisesti siten, että kaikki toimijat ovat mukana tässä prosessissa siten, että me voimme taata maanviljelijöille hyvät olosuhteet viljellä maata. Kiitos. Proszę Państwa, wyczerpaliśmy zgłoszenia. No nyt e, kaikki, jotka olivat pyytäneet puheenvuoroa, ovat sen saaneet. Ja pyytäisinkin meidän vieraspuhujamme ottamaan kantaa näihin kommentteihin ja kysymyksiin, joita täällä on esitetty. Te saatte päättää keskenään, kumpi teistä puhuu ensin. Ehkäpä herra Wilkinson aloittaa. Uh, well, thank you very much indeed, ladies. Kiitos näistä kommenteista ja näkemyksistä. Globaali elintarviketurvallisuus tulee varmasti olemaan yksi suurimmista, ellei suurin ihmiskunnan haasteista – vuoteen 2050 saakka väestömäärä kasvaa ja e, ruokailutottumukset muuttuvat. Ja toivottavasti sitten tähän nimenomaan johtaa parantunut elintaso, mutta toisaalta ilmastonmuutos johtaa e, vesipulatilanteisiin ja varsinkin köyhillä alueilla tämä kärjistyy. Ja jos haluamme tulevina vuosina varmi, varmistaa sen, että näihin kysymyksiin puututaan, niin se on yksi tärkeä asia. Ja itse ainakin toivoisin, että EU olisi johtavassa roolissa tässäkin asia, niin kuin se on ollut ilmastokysymysasioissa ja sitten näissä vihreissä tavoitteissa. Olen varsin vakuuttunut siitä, että tutkimus ja innovaatio ovat tässä avainelementtejä ja tämä tarkoittaa että eri sidosryhmät on saatava saman pöydän ääreen. Ei ole hyvä, jos pelkästään tiedemaailman edustajat tapaavat toisiaan. Ei vaan on erittäin tärkeää, että myöskin viljelyyhteisön edustajat eri puolilta maailmaa saadaan tähän mukaan myöskin. Ja tällä tavalla on edettävä. Eri maailman osat on saatava mukaan ja toisaalta sitten eri tahojen edustajat. voisin todeta, että ohjauskomitean tekemä työ on todellakin ollut vakavasti eh, otettavaa ja eh, komission jäsenet todellakin eh, muun muassa totesi, että tämä tutkimus elintarvikesektorilla ja elintarviketuotantosektorilla on tärkeä asia ja tämän vuoden loppuun mennessä kun maailman elintarvikepäiväkin pidetään, varmasti saadaan tästä jotain konkreettisempaa jo. Oma vaikutelmani on sellainen, että tietoisuuden taso tästä ongelmasta ainakin kohosi huomattavasti maailmannäyttelyn myötä. Vierailijat saatiin tietoisemmiksi tästä asiasta ja ongelmasta. Ja niin kuin Dantan totesikin, täällä oli todella eh, hyviä edustaja ja saatiin varsin vahvaa viestiä juuri tästä kysymyksestä, esimerkiksi ja nimenomaan vesivarojen riittävyydestä. Ja vierailijat, olipa kyse nyt sitten EU-paviljongista tai jostain muusta, uskoisin, että he lähtivät pois mukanaan varsin vahva viesti, viesti siitä, että Euroopan on jotain tehtävä tälle asialle. Ja uskoisin, että yhteistyötä nimenomaan tarvitaan. Ja komissio, Euroopan parlamentti varmasti eh, tulevat tämän asian huomioimaan tulevaisuudessa. Pitäisin eh, hyvänä mahdollisuutena nyt sitä, että Franz Fischel tästä jatkaisi. Sen haluaa ehkä eh, kommentoida puheenvuoroja, ehkä ohjaus komitean työtä vielä lähemmin. Ole hyvä, Frans. Kiitos. Ehkäpä käytän nyt toista kieltäni, jota myös hallitsen. Ensinnäkin haluaisin selventää muutamia asioita niin, että tähän ei jää mitään väärinkäsityksiä. Tämä tieteellinen ohjauskomitea ei ole vaikuttanut yhdenkään paviljongin tai näyttelyosaston muotoutumiseen. Meidät kutsuttiin eh, keskustelemaan tällaista tutkimuskonseptista ja laatimaan sellainen. Ja niin me teimme. Joten me toimimme tehtävämme mukaisesti. Ja tähän ei kuulunut se, että me olisimme tehneet ehdotuksia YMPn uudistuksesta tai Brasilian maatalouspolitiikasta tai mistä tahansa. Meidän tehtävämme ei liioin ollut äh, maatalousideologioiden esittäminen. Tiedän, että niitä on paljon, mutta se ei ollut meidän tehtävämme. Meidän tehtävämme oli, äh, liittyy oikeastaan pelkästään tieteeseen eikä meinaamiseen. Ja te kysyitte, ja haluankin nyt selventää, se, että toimitaan tehtävän sisällä, se tarkoittaa sitä, että on eri tieteen aloja, jotka kootaan yhteen. Se, mitä te sanoitte, äh, niin minä painotin sitä, että tässä oli kysymys tällaisesta trans- osien yhdistämisestä. Kysymys oli siitä, että yritettiin ottaa mukaan politiikka, talous ja kaikki tieteeseen. Eli näitä käsitteitä pitäisi käyttää oikealla tavalla. Ja sama koskee myös tällaista systemaattista ajattelua. Menneisyyden suurimpia virheitä hyvin monilla aloilla, ei vain maatalouden alalla, Otetaan esimerkiksi kehityspolitiikka, kehitysyhteistyöpolitiikka. Eli äh, lähdetään tavallaan äh, pisteittäin äh, toimimaan. Jos haluaa kehittää jotain aluetta Afrikassa, niin eihän sitä voida kehittää pelkän maatalouden voimin. Siinä on monia eri tekijöitä mukana pelissä. Ja vain jos kaikki nämä tekijät saadaan yhdistettyä yhteen yhteiseen konseptiin, silloin on mahdollisuus saada aikaan kehitystä. Eli tätä, tämä on tällaista systemaattista ajattelua, järjestelmäajattelua. Meidän täytyy hyväksyä se, että elintarvikejärjestelmä maailmanlaajuisesti on hyvin monimutkainen järjestelmä ja meidän täytyy oppia käsittelemään tätä monimutkaisuutta oikealla tavalla ja se on ainoa mahdollinen keino saada aikaan menestystä. Se, mitä minä ehkäpä en sanonut alustuspuheenvuorossani, joka kuitenkin on hyvin tärkeää, on, että on ihan totta, että meillä yhä vielä on satoja miljoonia ihmisiä, jotka kärsivät nälästä ja aliravitsemuksesta. Mutta meillä on kuitenkin eh, kaksi kertaa enemmän ihmisiä, jotka kärsivät väärästä ravinnosta. Se, että ongelma, joka Afrikassa merkitsee nälkää, merkitsee muualla päin maailmaa sitä, että meillä on valtavat kustannukset terveydenhuollosta. Kysymys on äh, ihmisistä, jotka ovat hyvin äh, ylipainoisia ja sen vuoksi heillä on vakavia terveysongelmia. Ja meidän pitää tämänkin ongelman parissa päästä eteenpäin. Minä olen sanonut täällä jo, että yksin Saksassa seuraamukset ja kustannukset ylipainosta vuodessa ovat 100 miljardia euroa per vuosi. Miettikääpä, mitä tämä merkitsee maailmanlaajuisesti. Ja jos katselee näitä rakenteita, niin näkee, että tämä ongelma on kaikkein suurin näissä kehittyvissä maissa kuten esimerkiksi Meksikossa. Eli sielläkin meillä on suuri tehtävä täytettävänä. Mikä sitten on Euroopan rooli kestävyydessä? No meidän eurooppalaisena pitäisi tässä olla hieman varovaisia. Enkä koskaan ole mitään väittänytkään. Ei ole Euroopan tehtävä ravittaa koko maailmaa vaan meidän tulee luoda edellytykset enemmänkin sille, että mahdollisimman suuri osa elintarvikkeista tuotetaan paikan päällä, eikä niin, että me lähdemme kuskaamaan elintarvikkeita ympäri maailmaa. Se ei voi olla meidän strategiamme. Ja tosiasia on myös se, että Euroopassa maataloussektori ei ainakaan joka paikassa tällä hetkellä ole kestävä. Ja kestävyyden intensivoiminen, tämä konsepti, joka tulee Isosta Britanniasta, merkitsee sitä, ei joka paikassa, ei merkitse siis sitä, että joka paikassa tuotettaisiin enemmän, vaan se tarkoittaa sitä, että Tiettyillä paikkakunnilla ja tietyissä järjestelmissä tuotetaan enemmän ympäristöä eikä niinkään elintarvikkeita. Eli tässä täytyy toimia oikealla tavalla näiden asioiden parissa, jos me haluamme päästä eteenpäin. Ja minun täytyy ainakin sanoa, että kun jos minä täällä lopuksi saisin esittää pyynnön, niin tiedemiehet, jotka osallistuivat keskusteluihin, puhuivat hyvin paljon siitä, että meillä Euroopassa, mitä tulee maatalousalan tutkimukseen, on maailman huippua. Mutta sitten on maita kuten Brasilia, jossa ja enemmän enemmän myös Kiina, jossa näitä asioita vielä järjestelmällisemmin tutkitaan ja jossa on satsattu huomattavasti enemmän varoja maataloussektorin tutkimukseen kuin Euroopassa. Joten minun pyyntöni teille olisi, että miettikääpä vielä tätä uudessa rahoitusnäkymissä tutkimus äh, menoissa on tietty summa, joka on korva merkitty maatalousalan tutkimuksille. Katsokaapa sitä summaa ja katsokaapa, kuinka pitkälle sillä päästään ja kuinka paljon projekteja on olemassa ja onko tämä teidän mielestänne oikein ja oikeita projekteja. Eli siis tällainen yhteiskunnan mukaan tulo on tärkeää koko tutkimuspolitiikkaan. Sen lisäksi myös tämä olisi pyyntöni teille. Minusta uskoakseni kysymys siitä, että Euroopan pitäisi pyrkiä tonne, tuonne huippuun, kun on kysymys globaalista elintarvikkeiden turvaamisesta. Voi olla kysymys vain global food, food securitystä, me elämme globalisoidussa maailmassa, emme me voi erotella tätä eri sektoreihin. Ja jos täytyy puuttua esimerkiksi verotuksellisesti asioihin, se on jokaisen oma valinta. Mutta jos tämä tehdään oikealla tavalla, niin silloin sen pitäisi myös tulla seuratuksi hyvin läheltä ja sitä pitäisi jatkossakin keskustella enemmän. Ei saa olla mitään yhtä toiminta ja sitten se on sillä selvä. Ei, vaan tätä täytyisi seurata ja ohjata eteenpäin ihan kuin kaikessa muussakin. Niin, että maa, koska maataloudessa on vielä tiettyjä uudistustarpeita. Haluaisin kiittää tästä erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta ja pyytäisin että nuo esitteet, joita tuossa ulkopuolella on, että te niihin vilkaisisitte, kun teillä on aikaa. Ja silloin te näette esimerkiksi tuosta tuontiasiasta ja tarifeista. Sieltä löytyy tietoa ja sieltä löytyy myös paljon muita tutkimuskysymyksiä. En minä nyt viidessä minuutissa kyennyt teille kaikkea kertomaan. Kiitos. Bardzo dziękujemy. Kiitos. Meidän tulisi kaikkien myös muistaa, kun puhutaan tästä 800 miljoonasta ihmisistä, että tämä määrä voi hieman muutella. Ei näitä nälkää näkeviä välttämättä ole 800 miljoonaa. Kuten ja jäsen Fischerkin sanoi, että kaikkea voitaisiin käyttää pohjana, kun lähdetään puhumaan uudesta yhteisestä maatalouspolitiikasta ja sen uudistamisesta. Komissio ja sen Hoganhan ja DG Agri ja DG Innovaatio hän järjestivät suuren konferenssin, jossa, näistä, jossa näistä asioista puhutaan, sikäli mikäli nyt oikein muistan, niin tämä huhtikuussa tai toukokuussa komissio tulee esittelemään tiedonannon aiheesta nimenomaan siitä, että mikä on tutkimuksen osuus maataloustuotannossa. Haluaisin kiittää Euroopan komissiota, joka on tässä ollut toimeenpanevana voimana ja toi kortensa kekoon ja valtavan panoksen maailmannäyttelyn onnistumisesta. Kiittäisin herra Wilkinsonia ja herra Fischleria vielä kerran siitä, että tulitte tänne ja että tulitte kertomaan ajatuksianne kanssamme. Ja kiitokset myös tästä raportista, jonka me saimme. Ja kuten komission jäsen Fischler sanoi, me voisimme todellakin äh, selailla hieman tätä, lukea tätä, koska tässä on kaikki ne kokemukset, äh, mitä saatiin. Ja tässä esitellään myös tavallaan kaikki se, mikä johti Milanon näyttelyä ja kaikki ne kokemukset siitä. Haluaisin kiittää de Castroa erityisesti myös kaikista ponnisteluista. Kiitokset vieraille vielä kerran. Pidetään ihan pieni tauko niin, että voin heittää hyvästi vieraillemme. Ja odotamme teiltä lisää aloitteita tulevaksi. Kiitos. Thank you. Państwa, przechodzimy, bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu. No niin, siirrytään eteenpäin. Kohtaan numero viisi, luonnonmukainen tuotanto ja luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen muuttaminen. Kysymys on virallista valvontaa koskeva as asetus eh, ja eh, neuvoston asetuksen eh, kumoaminen. En nyt niitä lähde tässä lukemaan, koska kaikki tietävät, mikä, mistä on kysymys. Esittelijä on Martin Hoisling. Mikä on tällä hetkellä tilanne trilogeissa? Trilogeja on ollut tähän mennessä kolme. Kaksi Luxemburgin puheenjohtajakauden aikana ja yksi Alankomaiden kauden aikana. Seuraava on suunniteltu pian tulevaksi. Nämä neuvottelut ovat poliittisesti olleet monimutkaisia ja ne ovat myös erittäin vaikeita teknisesti. Kuten sanoin, esittelijämme on Martin Hoisling. Ja olisi ehkä kaikkein parasta, että pyytäisin nyt edustaja Hoislingia kertomaan meille, mikä tällä hetkellä tilanne on näissä vaikeissa, sekä poliittisesti että teknisesti vaikeissa asioissa. Olkaa hyvä. Taisin sanoa komission jäsen esittelijän sijaan. Anteeksi. Kiitos. Tämä on todellakin melko laaja aihealue ja neuvottelut ovat monimutkaiset. Trilogia on ollut kolme näistä kaksi Luxemburgin puheenjohtajuuskaudella. Enemmänkin olisi ollut hyvä, mutta puheenjohtaja valtio tietysti sitten painottaa aina kysymyksiä, jotka on mahdollisuus myös ottaa päätökseen. Ja sitten yksi kokous on pidetty myöskin Alankomaiden puheenjohtajuuskaudella ja 29. päivä sitten vielä toinen kuusi kaiken kaikkiaan kesäkuuhun mennessä toivottavasti päästäänköhän silloin valmiiksi asiassa toivottavasti. Ainakin nykyinen puheenjohtaja on vahvan kantansa asian esittänyt. Mutta Paljon on vielä avoimiakin kysymyksiä tässä. Toteaisin kuitenkin, että ilmapiiri neuvoston komission kanssa on aika hyvä. Eli eteenpäin päästään ja teknisluontoisia kokouksia on ollut useita, joilla on pyritty myöskin kompromissiin. Eli eteenpäin tässä mennään, poiketen siitä mitä eh, Rahokan täällä sanoi, eli eh, onnistutaanko? No eteenpäin kyllä päästään, mutta tietenkään laatu ei saa siitä kärsiä, se on ihan selvä asia. Eli ei ole varaa virheisiin nyt, joita ei sitten enää myöhemmässä vaiheessa voi korjata. Kaksi ja yksi artiklat, soveltamisala-asia on ollut esillä myöskin määritelmistä, on pitkälti päästy yhteisymmärryksen ja tuotantosäännöksistä myöskin. Ja edellisellä kerralla sitten tuontikysymyksiä tarkasteltiin tiiviisti. Se on sellainen aihekokonaisuus, jossa toivottavasti saadaan kompromissi aikaan, mutta ei se ihan helppoa ole. Soveltamisalakysymys on selvennettävä ensinnäkin sitä, mitkä tuotteet kuuluvat tähän sopimuksen tai liitteisiin, ja sovittiin siitä, että komissio hyödyntää delegoituja säädöksiä. Äh, siihen on mahdollisuus tällä tavalla lisätä tuotteita, mutta ei poistaa tuotteita. Ja minullahan on parlamentin mandaatti yhteisö, talous ja tuotanto, se, sitä ei ole tarkoitus ottaa mukaan asetuksen, eikä sitten kysymystä lääkinnällisten kasvien käyttö on asia, josta vielä ei ole yhteisymmärrykseen päästy. Tavoitteet ja periaatteet. No, monen mielestä ehkä Tämä on aihealue, joka ei olisi kaikkein tärkein, mutta sillä kyllä on huomattava vaikutusta lainsäädännöstä puhuttaessa. Edellinen komission ehdotus eh, esitettiin, eh, mutta sovittiin kuitenkin siitä, että pidettäisiin nämä kaksi erillään toisistaan tavoitteissa olisi määriteltävä esimerkiksi luomukysymykset, kansanterveyden määritelmää, kuinka määritellään paikallinen tuotanto, tällaisia yleisluontoisia kysymyksiä, jotka on selvennettävä, jotta ei sitten synny mitään epäselvyyttä. Ja yksi seikka on, joka on vielä auki ja joka on tärkeä, ja tärkeä varsinkin pohjoisempien maiden edustajille esimerkiksi kuinka luomutuotannon tulee olla yhteydessä maaperään, mikä on tällainen esimerkiksi eh, kasvihuoneiden käytön mahdollisuus. Ja on katsottava, eh, miten löytää tähän sellainen ratkaisu, että ei mennä eh, pidemmälle kuin mitä tavoitteet on esitetty. On erittäin tärkeää, että näitä alueita ajatellen tulee voida olla mahdollista toteuttaa luomutuotantoa myös kasvihuoneissa. Ja sitten yhdistelmätilat. Asia on ollut esillä. Se nähdään hieman eri tavoin aina jäsenmaasta riippuen, mutta komissio ehdotti, että näin ei enää meneteltäisi. Neuvoston ja parlamentin kanta on erilainen tähän asiaan, mutta mutta me teimme selväksi sen, ja tästä nyt keskustellaan, eli että tällaiset sekatilat ovat, ja niitä voi olla jatkossakin, mutta tuotantoyksiköt tulee selkeästi pitää erillään toisistaan, eli ei esimerkiksi yhdistetä luoma- ja muun tyyppistä kaupan pitämistä. Ja sitten on katsottava, eh, miten eh, toisaalta huomioidaan kuluttajien luottamus ja kiinnitän siihen huomiota, mutta toisaalta mahdollistaa se, että eri tyyppinenkin tuotantotiloilla voi tulla kyseeseen. Eli tilan selvä jako tällöin on erittäin tärkeä asia ja tältä osin tulee uusi asetus poikkeaman entisestä. Sitten siirtymät tässä komissio ei ole riittävästi kiinnittänyt huomiota siihen, että siirtymävaiheessa tulee voida olla mahdollista myöskin luomurehua käyttää, ja tähän on nyt tehty muutos, eli ei tämän myötä hankaloitettaisi tätä siirtymää vielä entisestään, koska ei ole välttämättä muutenkaan helppo siirtyä luomutuotantoon, eikä haluta nyt tässä lisähankaluuksia ja se asettaa. Ja sitten on selvää, että luomutuotannosta, kun puhutaan eh, muunneltujen, geneettisesti modifioitujen tuotteiden käyttö ei ole sallittua, mutta on erittäin tärkeää, että tuonin yhteydessä tämä huomioidaan myöskin, eli jos muuta lainsäädäntöä ei ole, lähdetään liikkeelle EU-lainsäädännöstä. Ja hankaluuksia aiheuttavia kohtia vielä on eh, esimerkiksi juuri näissä tuontiin liittyvissä kysymyksissä parlamentti on lähellä neuvoston kantaa ja totesi, että tarvitaan selvät compliance-säännöt, eli tuonin EU-hun tulee olla se, sellainen, että se vastaa EU-lainsäädäntöä. Tämä ehkä kuulostaa hyvältä, mutta ei välttämättä kuitenkaan ihan näin yksi yhteen aina mahdollista, kun eri alueista puhutaan. Eli tällaisia yhteensopivuussääntöjä tarvitaan, kun ihan eh, samalla linjalla asettaminen ei ole mahdollinen. Eli säännökset jotka määrittävät sen, eh, eh, miten eh, toimia silloin, kun puhutaan kolmannesta maasta, jonka kanssa ei ole olemassa varsinaisia sopimuksia. Tietysti vastavuoroisuussopimukset olisivat paras tie, mutta niitä ei kaikkien maiden kanssa ole mahdollista solmia. Ja sitten poikkeukset ja niiden lukumäärä on asia, jossa pyritään todellakin lukumäärää vähentämään, ja tämä pätee myöskin standardeihin. Tämä ei ole ihan helppo asia myöskään neuvotteluissa, Eli miten voidaan yksinkertaistaa valvontaa kuitenkaan standardien kärsimättä. Ja ongelma nimenomaan on se, että on varsin laaja kirjo erilaisia standardeja. Toivottavasti seuraavalla kierroksella näissä kysymyksissä edetään ja teknisissä ryhmissä sitten asioita tarkastellaan ja toivottavasti yhteinen kanta näin mahdollistuu. Mutta jos kompromissi saadaan aikana on erittäin tärkeää, että laatu ei siitä kärsi. EUn luomutuotanto on korkeatasoista ja niin tulee olla jatkossakin. Ja tähän loppuun haluaisin vielä esittää kiitokset varjostelijalle oikein hyvästä työstä. Meillä on ollut oikein hyvin toimiva tiimi tässä asiassa ja kiitokset myöskin sihteeristölle, sillä ilman hyvää valmistelua siellä olisi ollut hankala todellakin osallistua näihin hankaliin kolmikantaneuvotteluihin. Ja tässä vielä puoli vuotta ponnistellaan ainakin, mutta varmasti muiden ryhmien tuella saadaan aikaan hyvä tulos. No saadaanko asia nyt ihan valmiiksi kesäkuun loppuun mennessä? Toivoa voi, toivoa sopii, mutta tietysti se pitkälti riippuu siitä, mikä on tunnelma muissa toimielimissä. Czego panu i sobie życzymy. Prosimy o zabranie głosu pana. Niin. Toivotamme, toivomme sekä teille että meille. Herra Takkula. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, minä olisin korostaa kahta tärkeää asiaa modernien jäsenvaltioiden kannalta ja pyydän, että Hoisling kiinnittää huomiota näihin siinä vaiheessa, kun tehdään katsausta näihin luomuviljelijöihin, luomuviljelytrogeihin. Ensinnäkin nämä kasvihuoneet, tarkistus 276 parlamentilta. Tässä on ainoastaan mullassa kasvattaminen mahdollista, kun nykyään puhutaan maaperusteisesta kasvatuksesta. Tämä tilanne saattaa johtaa siihen, että kaikkien pohjoisimmissa jäsenvaltioissa kasvihuone, luomukasvihuonetuotanto ei olisi mahdollista. Suomessa kansalliset olosuhteet ovat sellaiset, että kasvihuoneissa Kasvien juuret eivät voi olla maaperässä, sillä silloin maaperä on roudassa. Se, että kielletään luomukasvihuonetuotanto meidän olosuhteissa, niin se ei ole mitenkään tämän tarkistuksen tarkoitusperin mukainen. Luomutuotannon on voitava jatkua kaikissa jäsenvaltioissa, kaikissa ilmastoolosuhteissa. Ja Tässä on erittäin suuria ympäristöhyötyjä, sillä kasvihuonetuotannossa ei tarvitse käyttää niin paljon tuholaismyrkkyä. Riskiperusteisuus, se on REFIT-tavoite ja neuvoston yleinen lähestymistapa on melko tasapainoinen kompromissi liittyen vuositarkastuksiin verrattuna näihin riskiperust- tähän riskiperusteiseen lähestymistapaan. Tämä mahdollistaa sen, että hallinnollinen taakka vähenee matalan riskin toimijoille, ja tässä voidaan keskittää nämä toiminnot riskialttiimmille tapauksille julkisia varoja käytetään no näin ollen järkevämmin. Tämän asian suhteen parlamentin tulisi tukea neuvoston yleistä lähestymistapaa. Minä pyydänkin kohteliaasti Karlin Hauslinga kertomaan, kuinka nämä kaksi tärkeää asiaa viedään tulevissa trilogeissa eteenpäin. Hausling, kun on meidän esitteli tässä asiassa, miten nämä asiat viedään eteenpäin siten, että päästään yhteisymmärrykseen neuvoston kanssa. Agniu, bardzo proszę panie pośle. Ja seuraavaksi edustaja Agniu. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. No, nyt meillä on Pohjoismaiden edustaja paikalla ja edessäni istuva herra juuri nosti esiin seikan, jota olen eh, itse esiin tuonut eh, ryhmäni ruotsalaisten kollegoiden kautta. Esittelijä, joka on mukana kolmikantaneuvotteluissa, totesi, että tämä maaperäyhteys on asia, jota ei ole vielä kunnolla ratkaistu. Mutta eh, kysyisin, mikä on henkilökohtainen näkemyksesi? Katsotko, että Skandinaavian tuotteille tulisi antaa jonkinlaista kompensaatiota vai eh, haluatko todellakin lähteä siitä, että ollaan mahdollisimman puritaania, eli todetaan, että Pohjoismaissa on mentävä samalla linjoilla kuin muuallakin. Eli mikä on sinun oma kantasi tähän asiaan? Kysyisin, onko tämä nyt sinun juttusi vai onko komissio tässä tiukalla kannalla? Ja sitten tämä sekatila-asia. Voin siihen, että meillä on suuria tiloja, eikä niillä ole mahdollista käyttää koko maa-alaa luomutuotantoon. Totesit, että eh, rajataan selvästi, pidetään karja selvästi erillään. Eh, kyllä, hyvä ehdotus. <laughs> Joskus ollaan samalla linjalla, hyvä homma. No, mainitsit myöskin nimeni, kun puhuit ää, eh, muuntelusta. Jos luomu asiakkaat eivät halua ostaa mitään, missä on käytetty esimerkiksi rehuuna eh, geneettisesti eh, modifioituja tuotteita. No, eh, kuluttaja on aina oikeassa, asiakas on oikeassa, niin olkoon sitten näin. Mutta kysyisin seuraavaa. Onko tämä huomioitu lainsäädännössä vai toivotteko sitä? Eli voiko luomutuottaja vaikuttaa siihen, miten naapuri viljelee? Eli jos esimerkiksi naapurissa eh, ihan sallitussa mielessä käytetään Äh, muunneltuja, geneettisesti muunneltuja tuotteita, niin voiko luomuviljelijä estää tämän jollain tavalla? Mielestäni tällöin mennään jo vähän liian pitkälle, jos näin on. Eli sääntöjen tulee olla sellaisia, että ne määrittelevät selvästi sen, mitä luomutuottaja ja viljelijä voi tehdä. Kiitos. Dziękuję pani poseł Halan Kiitokset äh, ja sitten äh, Karis Garcia. Yo quería, mm, bueno, decir que me alegro. Kiitos. Olen hyvin iloinen siitä, että ollaan päästy sopuun niinkin tärkeästä asiasta kuin nämä sekatilat. On hyvin tärkeää, että minun kotimaassani myös heränny meillä on ollut ongelmia näiden sekatilojen suhteen. Jos sitä olisi saatu ratkaistua, niin olisi tullut hyvin hankalaksi saada ylipäätään luomuviljelyä Eurooppaan. Ja Eurooppa kuitenkin on suurimpia tuottajia. Joten olen hyvin iloinen tästä äh, asiasta, että sekä parlamentti että neuvosto lähtivät tälle tielle. Mutta kovinkaan paljon ei sitten ole saatu aikaiseksi poliittisissa kysymyksissä, jotka eivät ole niinkään teknisiä. Totta, tämä on kaikki vienyt hyvin paljon aikaa ja koko tämä agenda äh, luomu äh, tuotannosta. No, toivotan teille menestystä ennen kaikkea nyt, kun te olette viemässä päätökseen niinkin tärkeää asiaa kuin äh, vienti- ja tuontijärjestelmät. Jos me todellakin haluamme, että Euroopan kansalaiset luottavat äh, luomu tuotteisiin markkinoille, ja minä olen ensimmäinen sanomassa, että toivon todellakin, että voimme myydä äh, myytä paljon luomutuotteita. Mutta jos me haluamme todellakin, että kuluttajat luottavat näihin tuotteisiin, niin meidän täytyy olla todella tiukkoja ja ankaria, kun on kysymys elintarvikkeista, jotka tulevat muualta meidän rajojemme ylitse markkinoille. Muuten me voimme joutua eh, tilanteeseen luoja varjelkoon siltä, jossa eh, syntyy elintarvikkeen epävarmuutta ja en todellakaan halua sellaista ongelmaa eh, nimenomaan luomutuotannossa, koska jos äh, meillä ei ole omia luomutuotteita, niin silloin niitä tulisi muualta. Joten minä toivotan teille todellakin äh, onnea ja menestystä ja olkaa todella tarkkoja, kun teette sopimuksia, koska mehän haluamme, että myydään paljon luomua turvallisella tavalla. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos, puheenjohtaja. Kuluttaja haluaa parempaa tietoa ja minä tuen kyllä tiukkuutta luomualalla ja sitä, että luomutuotteita olisi enemmän tarjolla, niin minä pelkään, että tässä tuotan ainoastaan teollisen tason luomua. Suuret kauppiaat ovat ottaneet tämän markkinan omakseen ja he eivät tue pieniä artesaanituotteita, jotka eivät pysty vastaamaan suuren kysyntään, vaan he käyttävät teollisen tason luomutuottajia. Lisäksi tässä sen verran yhteensovittaa, sillä kaikilla mailla on omat erityispiirteensä kasvatuksen kannalta. Tässä nojataan kilpailukykyyn ja vapaaseen kauppaan. Eikö tässä tulee ongelmia luomutuotannon suhteen, mikäli noita ainoastaan näihin kahteen markkinatalouden peruspilariin. On tärkeää, että noudatetaan tärkeitä periaatteita, muun muassa sitä, että on, selvitetään itsemääräämisoikeus tuotannon suhteen. Suuri osa Ranskan hedelmistä ja vihanneksista tuodaan maahan, ja tässä nousee tämä kasvanekaasukysymys esille. Mikäli tuodaan sesongin ulkopuolella vihanneksia ja hedelmiä tehtyyn maahan, niin se tuottaa 10 prosenttia, se käyttää 10 kertaa enemmän fossiilisia polttoaineita. Lisäksi on vältettävä, että harrastetaan sosiaalista polkumyyntiä, jotta saadaan näitä hintoja alaspäin. Mitä enemmän ja mitä pidempiä nämä reitit ovat, sitä suurempia riskejä tässä ollaan ottamassa. Eli nyt on mietittävä sitä, miten voidaan välttää se, että luomutuotanto teollistuu täysin. Kiitos sitten edustaja Aguilera. Gracias, presidente. Bueno, a la... Kiitos puheenjohtaja. Edellisen puhujan jälkeen haluaisin puhua Uelvan äh, mansikkaviljelystä. Siellä harjoitetaan hyvin vakavamielistä toimintaa, ja vaikka ei kysymyskään luomuviljelmistä, vaan ihan tavallista viljelmistä, minusta ei ole nyt ihan reilua lähteä täällä syyttämään yhtä tai toista yritystä tai tavallaan nostaa niitä toisia vastaan. Herra Hoisling, voisitteko te selventää tätä tuontiasiaa? Tämä on hyvin tärkeä asia, tässä on hyvin paljon pelissä. On tärkeää, että säädellään koko tämä tuontikysymys hyvin, kun on kysymys nimenomaan luomutuotteiden tuonnista. Se on tärkeää sekä kuluttajille että tuottajille, niille, jotka viljelevät ekologista luomuruokaa. Heidän on täytettävä todella paljon erilaisia vaatimuksia. Mutta jos on kysymys tuonnista, ja jos tuonnin ei pidä täyttää samoja vaatimuksia niin se olisi todella epäoikeudenmukaista sekä kuluttajia että tuottajia kohtaan. Voisitteko kertoa tästä hieman tarkemmin? Jos nyt oikein ymmärsin, niin eh, haluaisitte saada tämän asian pakettiin kesäkuuhun mennessä. Onko näin? No, eipä teillä kovin paljon aikaa sitten enää ole. On tärkeää, että nämä neuvottelut viedään päätökseen mahdollisimman pikaisesti ja että nämä neuvottelut hoidetaan hyvällä tavalla, ihan kuten te sanoitte itsekin. Aikaa ei kuitenkaan ole paljon ja on hyvin tärkeitä asioita, jotka vielä ovat auki. Te mainitsit myös äh, risti Ähm, pölytyksen. Onko tämä asia nyt selvä? Tai itse asiassa te ette puhuneet siitä, haluaisin tietää, mikä tilanne on. Andrew. Sitten <laughs> edustaja Andrea. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on mielestäni mielenkiintoinen, joskin hieman eriskummallinen keskustelu. Näyttää siltä, että tämä on ensimmäinen kerta, kun puhutaan tästä luomu mietinnöstä. Tästä on kuitenkin äänestetty tässä valiokunnassa. Ja nyt tässä varjoesittelijöiden ja esittelijän tehtävä on puolustaa tätä agri-kantaa. Mielestäni tässä ei nyt tulisi näistä perusasioista keskustella. Mielestäni tässä pitäisi keskustella siitä, missä neuvottelussa mennään, eikä puhua näistä aivan periaatteellisista asioista – Tämä ei varmaankaan vie tätä eteenpäin millään tavoin. Minä haluaisin sanoa ensinnäkin tämän. Mutta toisaalta minä haluaisin sanoa, että meidän pitää viedä näitä neljää kohtaa eteenpäin, jotka ovat poliittisia ja poliittisesti tärkeitä, joita ei ole viety vielä eteenpäin. Eli tämä sekä tuotanto ja valvonnan suhteen tästä puhuimme, mutta me emme kyllä oikein päättäneet siitä, miten valvonta-asian suhteen edetään. Lisäksi tuontiasia, siitä, siitä rapastiin pintaa, mutta tästä ei ole keskusteltu kunnolla. Ja lisäksi nämä kynnykset, nämä rajat, Garcia nosti tämän asian esille. Nämä ovat näitä tärkeitä ulottuvuuksia tässä uudessa asetuksessa. Ja on sanottava, että tässä on poliittiset panokset, tässä on tekniset panokset. Ja meidän tulee olla varoillamme. Me olemme jo keskustelleet, me olemme jo käsitelleet tämän tekstin, me olemme sen yhdessä hyväksyneet. Ja tämä meidän kantamme on varsin selkeä, joten on monia asioita, joiden suhteen me olemme melkein samoilla linjoilla neuvoston kanssa – Siksi tässä voitaisinkin edetä. Siksi meidän tulisi asettaa nämä kaikkein kinkisemmät kysymykset etusijalle, jotta tästä päästään, tässä päästään nopeammin eteenpäin. Kyseessä on poikkeuksellinen ala tai asian, koska asetus on jo olemassa. Tässä ollaan ainoastaan muuttamassa tätä. Tässä on siis jonkinnäköinen hätä, mutta tämäkin on suhteellista. Meidän tulee olla varovaisia sen suhteen, että tämä asetus tarkistetaan laadukkaasti. Tätä uutta luomuasetusta ei pidä hätiköidä. Tässä on monia tärkeitä asioita panoksena. Mielestäni tässä tulee olla erittäin tarkka sen suhteen, minkälainen lopputulema mm, kolmikantaneuvottelujen päätteeksi sadan aikaan. Dziękuję pani poseł Mediol. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich, ähm... Kiitos puheenjohtaja. Voin yhtyä Rym kantaan. Aika pitkälle hän on päästykin jo huomioiden se, mistä sovittiin parlamentissa, ja esittäisin näin ollen vain kaksi huomiota. Toinen liittyy asiaan, joka jo esiin tuotiinkin, eli valvontatoimet – ja haluaisin kiittää esittelijä Hoslingia aktiivisesta toimimisesta neuvotteluissa, joissa nyt ihan hyvin edetään, mutta valvonta-asian hän ei varsinaisesti ottanut kantaa. Mielestäni tästä kuitenkin sovittiin aika selkeästi, eli että halutaan säilyttää valvontaa ja toisaalta ottaa sitten riskipohjaisuus tähän vielä mukaan. Jos pelkästään riskipohjaisesti toimittaisiin, niin kysymys kuuluisi, miten päästään eh, ylipäätään siihen päätelmään, että eh, riskiä on olemassa, eli tavallistakin valvontaa tarvitaan. Ja sitten geneettisestä muuntelusta. Tässä todettiin, että eh, näin muunneltuja organismeja ei luomutiloilla saa käyttää, mutta tilanne ja keskustelu on sikäli hankala, että kysymys kuuluu, mitä geeniteknologia on. Tähän kysymykseen tarvittaisiin ensin vastaus komissiolta. Eli lopputuotteen osalta ei välttämättä pysty enää hahmottamaan ja selventämään sitä, onko tuote geneettisesti muunneltu vai ei. Eli en tiedä, onko tarkasteltu tältäkin kantilta tätä asiaa kolmikantaneuvotteluissa. Pan poseł Merci, monsieur le président. J'ai entendu avec... Dante. Kiitos. On hyvä, että puhutaan tästä, näistä sekatuotannon tiloista. Tämä mielestäni erityisen tärkeä aihe siten, että luomutuotanto pääsee eteenpäin siten, että tämä sekatuotanto olisi mahdollista, jotta progressiivisesti pääsisi mukaan tähän tuotanto tapaan. Monet Pohjois-Euroopan kollegat nostavat erään asian esille, ja minä haluaisin nyt keskustella siitä, että minkä kuvan me oikein annamme, mikäli luomu tuotanto olisi kasvihuoneessa tapahtuvaa ilman maayhteyttä olevaa tuotantoa. Tämä aiheuttaa hallaa biokuvalle, luomutuotantokuvalle, eikä ole sille mitenkään hyvä. hyväksi. Minä haluaisin tuoda esimerkin, joka toivottavasti on avuksi neuvottelijoillemme. Me olemme progressiivisesti kieltäneet tiettyjen tuotteiden torjunta käytön ja niiden äh, ilmateitseen levittäminen on kielletty Ranskan antilleilla. Ja nämä, äh, Dominikan tasavalta osti kaikki nämä tuholaismyrkky koneet ja nämä ovat nyt käytössä Dominikaanisessa tasavallassa nämä torjunta lentokoneet ja nämä bananit myydään luomutuotteena Euroopassa. Joten ollaan varsin tarkkoja nyt tämän vastavuoroisuusvaatimuksen kanssa. Tiedän, että VTO-kollegoilla on erillinen näkemys tähän, mutta tämä vastavuoroisuus on sellainen, että se otetaan mukaan kaikkeen, mutta varsinkin tässä luomutuotannossa niin tulee olla varsin varovainen tämän asian suhteen. Euroopassa myydään kuluttajille luomutuotteina sellaisia tuotteita, jotka eivät täytä edes niitä vaatimuksia, joita meillä on tavanomaiselle maataloustuotannolle joillain aloilla. Ja, Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitokset Martinille tästä tärkeän asian hoitamisesta. Luomu maanviljely on luomuasetuksen kautta ollut ihan hyvin hoidettu. Ja tämä uusi asetus ei, ja se, että se kestää, ei saa estää biotuotantoa. Meidän täytyy huolehtia siitä, että standardeista pidetään kiinni sekä omien, omissa tuotteissa että tuonnissa, kuten täällä sanottiinkin. Mitä tulee tuotuihin bioprodukteihin, niitä täytyy koskea ihan samat laatuvaatimukset kuin eurooppalaisilla tuottajilla. Jos tähän tulee erilaisia standardeja, niin silloin me estämme omaa luomutuotantoa. Ja jos äh, kuluttajat ostavat paljon luomutuotteita Euroopan ulkopuolelta. Minulla on nimittäin sellainen kokemus, että kuluttajat sitovat äh, luomutuotteet paikallisuuteen. Markkinatutkimuksen mukaan 90 prosenttia kulut, niistä kuluttajista, jotka ostavat luomua, haluavat nimenomaan ostaa paikallisesti tuotettuja luomutuotteita – ja Martin, sen vuoksi täytyy nyt varoa tässä, että, tai huolehtia siitä, että neuvoston ja parlamentin kesken saadaan aikaan hyvä uusi asetus. Ja toivon mukaan kannat vielä lähenevät ja toivon mukaan sitten saadaan aikaan nopeasti sopimus. Olen kuullut, että parlamentti ja neuvosto olisivat päässeet jo hyvin pitkälle. Nie mamy, nie mamy więcej zgłoszeń od pani panów posłów. razie... Nyt ei ole enää muita puheenvuoropyyntöjä, joten voisinko pyytää nyt komissiota kertomaan oman kantansa? Solo quería decir eh, tres cosas, presidente. no, kolme asiaa, puheenjohtaja. Mitä tulee itse menettelyyn, niin täällä puhutaan siitä, että tätä nopeutettaisiin. Se on ihan totta, että tätä täytyy nopeuttaa, jos me haluamme saavuttaa tuloksen ennen kesäkuuta. Meidän täytyy saada enemmän kokouksia. Tällä viikolla esimerkiksi ei ole lainkaan tapaamisia. Ensi viikolla on trilogi ja olisi ollut erittäin tärkeää käsitellä tiettyjä teknisiä kysymyksiä ennen sitä. Meidän täytyy nyt pistää hieman pökköä pesään. Toinen asia, joka liittyy tuontiin, me komissiossa olemme sitä mieltä, että se mitä nyt Euroopassa tapahtuu, vaatii parannuksia. Me tarvitsemme sellaisen järjestelmän, joka toimii, kuten esimerkiksi USAssa ja Japanissa, kaikilla muilla paitsi meillä. Me haluamme tiettyä joustavuutta, me haluamme ratkaista nämä ongelmat, jotka liittyvät tuontiin. Ja sitten viimeinen asia liittyy suomalaisen kollegan kommenttiin Komissio ei ole ehdottanut, että muutettaisiin nykyisiä sääntöjä. Me haluamme pitää säännöistä kiinni ää, äh, tällaisenaan. Kiitos. Kiitos. Ja nyt sitten esittelijä saa puheenvuoron. Edustaja Hoisling, olkaa hyvä. Ja, liebe... Hyvät kollegat, kiitos äh, kommenteista Ja niin kuin täällä todettiin, <laughs> totta on, että on äänestetty asioista. En voi nyt esittää henkilökohtaisia kommentteja, vaan minä edustan ja menen eteenpäin Euroopan parlamentin kantaa ja teen siinä parhaani. Vaikka tietysti eh, joissain kysymyksissä tarkistuksissa tämän osoittavat on näkemyseroja, mutta minä joudun kuitenkin pitäytymään saamani mandaattiin ja enemmistö on äänestänyt siitä, että ihan selväksi haluamme eh, hyvän pohjan maataloudelle ja samantyyppinen ratkaisumalli, mitä muualla on käytetty, voisi olla mahdollinen, eli että eh, pohjoisemmat alueet Eh, Pohjois-Ruotsi, Suomi eh, rajattaisiin eri tavalla, eh, eli sinne näin tarjoutuisi mahdollisuus myös ruukkukasvatuksen kasvihuoneessa, mutta tavoite on selvä, eli emme suinkaan toi sellaista ratkaisua, jossa ratkaisumalleja on erilaisia ja sitten voidaankin esittää, että olisi kuitenkin luomutuottaja. Ei näin. Eli siis tämä olisi poikkeus, joka pelkästään koskisi Pohjoismaita. Siitähän tässä varsinaisesti on kyse mutta tässä toivottavasti Pohjoismaiden osalta löytyy jonkinlainen poikkeusratkaisu, niin kuin täällä esiin tuotiinkin valvonnasta toteaisin, että päädyttiin siihen, että säilytettäisiin vuotuiset valvontatoimet, tämähän selvä asia, mutta riskipohjaiden lisävalvonta, se saattaa myöskin olla mahdollinen. Mutta siis vuotuisesta valvontamenettelystä ei haluta luopua. Mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö riskipohjaisesti voitaisi valvoa enemmänkin. Ja niin kuin kollega Des totesi, alueellisuuskysymys, siitä varmasti tulee vielä eh, keskustelu muotoutumaan varsin mielenkiintoiseksi, eli luomu ja sitten alueellisuus toisaalta kaikissa jäsenmaissa. Eh, tästä ei oltu ihan samalla linjoilla. En tiedä, onko nyt jo päästy niin pitkälle, niin eh, jäädä, mutta niin kuin täällä todettiin, kuluttajalle alueellisuus on tärkeä aspekti ja halutaan se jollain lailla huomioida. Mutta tästä käytävät neuvottelut eivät välttämättä ole ihan yksinkertaiset. Anjo, no, mielestäni luomutuotanto ei millään tavalla vaarana perinteistä viljelyä ja tuotantoa. Kyllä ne voivat olla olemassa kumpikin, mutta tietysti torjunta-aineista puhuttaa tilanne on joskus vähän hankala, koska luomutuottajat yleensä ovat taho, joka joutuu kärsimään juuri siksi, että toisaalla on käytetty esimerkiksi torjunta-aineita. No, tämä asia on ollut esillä myöskin täällä järjestetyssä tapauksessa, eli mitä ovat nämä raja-arvokysymykset. Tähän meillä on ihan selkeä kanta luomutaloutta ei määritellä raja-arvon pohjalta, sen me olemme esiin tuoneet. Tämä ennalta varautumisen periaate, sitä halutaan kaikkialla parantaa ja tähän suuntaan tulemme ponnistelemaan ja kantamme onkin varsin selvä ja tässä asiassa ollaan varsin samalla linjalla neuvoston kanssa ja tältä pohjalta toivottavasti ratkaisu löytyy. Ja siemenistä puhuttaessa kun tulevaisuutta ajatellaan, ei varmastikaan voida ajatella tiettyä päivämäärästä lähtien tulee käyttää vain luomusiemeniä, vaan tarvitaan tässäkin vähän käytännönläheisempää lähestymistapaa. Sitten tuontiasia. Tässä on aina kolikon kaksi kääntöpuolta. Ensinnäkään tässä ei ole kyse siitä, että tuontimääräyksissä jollain tavalla eh, kyseenalaistettaisiin tiettyjä perusperiaatteita luomutuotantoon. Esimerkiksi tämä torjuntainen asia on perusperiaate Eli luomutuotanto eh, ei käytä näitä eikä myöskään tietyn tyyppisiä lannoitteita ja tässä ei voi joustaa. Eh, mutta on asioita, eh, jotka ovat hankalia esimerkiksi reuna-alueilla tai eteläisillä alueilla, jos esimerkiksi todetaan, eh, että sikoja tulee pitää eh, olki, mm, olkia hyödyntäen. No, tämä ei välttämättä sitten onnistu kaikilla alueilla, jos olkia ei ole käytössä. Eli jos esimerkiksi eh, tuonti ei mahdollista siksi, että ei ole käytetty tilalla tai talleilla olkia, niin tämä ei välttämättä ole hyvä lähestymistapa, on katsottava, minkälaista pitkäkestoista poikkeusmenettelyä voidaan ajatella. Eli nämä ovat kysymyksiä, joissa tulee katsoa, miten tämä tasa-arvoisuus toteutuu tai sama-arvoisuus. Luomutuotteita tuotetaan, mutta jos se tapahtuu esimerkiksi siten, että raivataan ensiksi sademetsät paljaiksi, niin ei silloinkaan olla oikeilla linjoilla. Eli uskon, että tässäkin eh, edistytään, mutta muistuttaisin vielä siitä, että meillä on olemassa jo lainsäädäntöä. Ei tässä ihan eh, uusilla vesillä liikuta, mutta pointti on se, että olemassa olevaa lainsäädäntöä halutaan parantaa tarvittaessa. Mutta ei kannata toimia siten, että nyt pusketaan läpi jonkinlainen sopu vain sovun vuoksi ja sitten parin vuoden päästä joudutaan asiaa palaamaan taas uudelleen. Teknisiä kokouksia on pidetty tiuhaan komission edustajien kanssa ja näissä yhteyksissä on ponnisteltu, että kompromissiaikaan saataisiin. Ja itse toteaisin, että olisi hyvä, jos komissio olisi vähän joustavampi ja kompromissihalukkaampi omassa kannassaan. Ei aina olisi sitä mieltä, että no meiltä saatiin hyvä ehdotus ja sen pohjalta sitten on aina edettävä. Kiitos. Dziękujemy panu posłowi kawozdawcy. Kiitokset e, esittelijälle. Kiitokset hänelle kaikesta tästä työstä. Tämä on ollut e, monimutkainen ja raskas asia. Toivottavasti tämä kuitenkin nopeasti hoituu eteenpäin. Ja kiittäisin kaikkia. Hyvät naiset herrat, olemme oikeastaan saaneet esityslistan vietyä päätökseen tältä päivältä. Niinpä. Tämä lienee teille aikamoinen yllätys näin. Joskus pääsee käymään. Huomenna aloitamme kello yhdeksän. Ja ottakaa äänestyskortit mukaan. Me äänestämme huomenna. Älkää unohtako äänestyskortteja. Mukavaa iltaa. Huomenna nähdään yhdeksältä.